Thank you. Kiitoksia. Hän oli siis 27 vankeusvuoden jälkeen hän oli saanut elinkautisen. Kuten tiedätte, Nelson Mandela oli Saharov-palkinnon ensimmäinen vastaanottaja, kun parlamentti vuonna 1988 Saharov-palkinnon käytti, otti käyttöön. Tänään on siis tullut kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Nelson Mandela vapautettiin vankilasta ja Jerzy Buzek puhemies sanoi. Nelson Mandela on inspiraation lähde ja pysyy useiden ihmisten, kaikkien eurooppalaisten ihmisten, afrikkalaisten ihmisten ja kaikkien maailman ihmisten sydämissä. Nelson Mandelan nimi tullaan aina yhdistämään vapaustaisteluun, oikeuden ja demokratian peräänkuuluttamiseen. Nelson Mandela on peräänkuuluttanut koskemattomuutta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja sovintoa menneisyyden kanssa. Ja hän on sanonut, että meidän täytyy, siis hänen, hänen näkemyksensä ovat asioita, jotka inspiroivat meitä. Hän on jatkuvasti taistellut, tehnyt hyväntekeväisyystyötä, HIVn torjumiseksi ja hän asettaa toivon, toivoa miljoonille ihmisille kaikkialla maailmassa. 20 vuoden jälkeen me edelleenkin muistamme Nelson Mandelan viestin siitä, että tulevaisuus on meidän käsissämme. Now I give the... Nyt annan puheenvuoron edustaja Cashmanille joka on Etelä-Afrikka-valtuuskunnan puheenjohtaja. Thank you, President. Uh, I... Kiitoksia puhemies. Puhun lyhyesti, koska tämä parlamentti tietenkään haluaa, että viivystä, viivä, viivästytämme töitämme. Mutta aivan kuten sanoitte, 20 vuotta sitten Nelson Mandela vapautettiin vankilasta. Hän oli ollut vankilassa 27 vuotta. Maailma seurasi sitä, kun hän astui vapauteen. Sinä päivänä Etelä-Afrikka muuttui ja voidaan väittää, että koko maailma muuttui. Tuolloin saatiin aikaan modernimpi Etelä-Afrikka. Mandela toimi ilman katkeruutta ja hänen valtiomiehyytensä on inspiroinut monia muita. Hän on elävä esimerkki siitä, että me emme että joko me annamme menneisyyden vangita itsemme tai vapauttaa itsemme. Kun hän vapautui, hän vapautti myös maan. Ja hän heitti apartheidin historian romukoppaan ja teki Etelä-Afrikasta monirotuisen demokratian. Ja tervehdimme häntä. Kiitos.